tarvitsemme yhtenäistä toimintaa sekä Euroopan unionin instituutiossa että kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Keskustelu Ai Weiwein tapauksesta päättyy tähän. Äänestys toimitetaan keskustelun jälkeen. Seuraavaksi aiheena Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikielto. Ja puheenvuoron saa edustaja Puaska. Olkaa hyvä. Vážený pán predsedajúci, vážený pán e, podpredseda komisie, e, myslím Komission jäsen, puhemies, me kaikki katselemme kunnioittaa sitä, miten tiibettilaiset taistelevat e, itsehallintonsa puolesta pakolaishallitus ja Dalai Lama ovat pyrkineet löytämään neuvottelemalla ratkaisun kiinalaisten kanssa, mutta se on että Kiinalaiset eivät ole mitään kumppaneita, vaan ainoastaan tavallaan Kiina estää tilanteen ratkaisemista. Tilanne Nepalissa on hankala jos Nepalin pitäisi äh, nyt noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, mutta silloin sen pitäisi samalla sitten myös ohittaa Kiinan mielipiteet. Eli Nepalin hallitukselle äh, Kiina on se, joka äh, johtaa maailmaa. Eurooppa voi tehdä jotain pientä, mutta jos me haluamme, että tiibettiläiset saisivat äh, jotain etua tilanteesta, niin silloin se, jonka kanssa meidän täytyy neuvotella ja käydä vuoropuhelua, on Kiina. Ja tällä päätöslauselmalla voimme kääntyä Kiinan puoleen. Kiitos. Seuraavana edustaja tänne, olkaa hyvä. Mr. President, Herra puhemies, monarkian sortumisen jälkeen tilanne on muuttunut ja ei ole yllättävää, että Nepalin viranomaiset estivät Nepalissa asuvia pakkolaisia äänestämästä pääministerin puolesta ja hallituksen puolesta. Lokakuisiin toimiin liittyvät suunnitelmat, ne torpedoidin Pekingin toimesta. Kiina on yrittänyt järjestää epäviralliset vaalit ja tämä osoittaa, että Tiipetin suhteen vallitsee hallituksessa melkoinen paranoja. Tiibet pyrkii toimimaan itsemääräävästi, se ei vaadi autonomiaa täysimääräisesti. Mutta me tiedämme myös sen, että EUn veroja, veronmaksajien avulla maan toimintaa johdetaan meidän tulisi kuitenkin oppia Tiibetin ja Nepalin toimesta. Meidän tulisi varmistaa, että etelässä oleva demokraattinen naapuri Intia olisi sen lähe, lähellä sitä, eikä Kiina, jotta tilanne Aasiassa muuttuisi pikkuhiljaa kokonaisvaltaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Käytitte puheen ajasta ne vain puoloi tuosta minuuttia. Teillä oli kylläkin kaksi minuuttia käytettävissä ja tarjoankin teille seuraavaan keskusteluun liittyen puoli minuuttia ylimääräistä puheaikaa. Ja seuraavana edustaja Lichtenberger, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Nähtävästi ei riitä, että että Tiivetin kulttuuria sorretaan Kiinassa sen jälkeen, äh, näiden äh, olympialaisten jälkeen yhä enemmän. Tilanne on oikeastaan vain heikentynyt. Mitään askelia eteenpäin ei olla tehty. Nyt ulkomailla äh, myös painostetaan Kiinaa niin, että tiibettiläis, niin, että nyt Kiina painostaa muita niin, että tehtäisiin lähes mahdottomaksi pakolaishallituksen vaalit. Ja Nepalia painostetaan erittäin paljon pakolaiskysymyksissä ja samoin kuin tiibettiläisten vaalioikeuskysymyksissä. Minusta me, meidän täytyisi olla iloisia siitä, että tällainen vaalioikeus voidaan taata. Kiinan johtu, johto sortaa sisarpuoluettaan ja painostaa sisarpuoluettaan Nepalissa ja pyytää, että he toimivat tiibettiläisiä vastaan. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Ojuland. President. Kiitoksia puhemies. Kolme asiaa haluaisin ottaa esille koskien Alden tarkistuksia tähän päätöslauselman luonnokseen. Ensinnäkin perustelut perustuvat Tibetin miehitykseen, josta vastaa Kiina. Ja näin pyritään boikotoimaan näitä vaaleja. Mutta pakolaishallitukseen liittyvä vaalikielto on tällä hetkellä ongelmallinen tilanne. Toinen asia miehitys on aiheuttanut sen, että Nepalia ja Kiina on voinut painostaa ja ehkäpä me voisimme ottaa esille myöskin ensimmäisen maailmansodan mainitsematta Franz Ferdinandin salamurhan. Ja kolmanneksi autonomian myöntäminen Tiipetille on ainoa rakentava ehdotus, jonka Euroopan parlamentti voi esittää jotta voidaan välttyä tämän tyyppisiltä välikohtauksilta. Toivottavasti kollegat tukevat tätä pyyntöämme. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Geringer de Ödenberg. Dziękuję panie przewodniczący. Kraj, z którego pochodzę, ma bogate doświadczenie. Tässä, tässä maassa on paljon kokemusta siitä, mitä liittyy pakolaishallituksen käytäntöön vuodesta 1939 vuoteen 90 on ollut 15 15 ministeriä, puolaista ministeriä on ollut pakolaisina, mutta sen jälkeen kun saatiin demokratia maahan solidarisuuden jälkeen, käynnistämän toimenpiteen jälkeen olemme saaneet valkoisen kirjan äänestää kaikissa vaaleissa ja se on ollut uusi alku uudelle demokraattiselle maalle. Mutta jos nyt puhutaan Nepalin demokraattisesta tasavallasta, senkin pitäisi antaa uusi alku, saada uusi alku Hmm, siellä on uusi perustuslaki, mutta on todella sääli, että Nepal ei voi juhlia, juhlistaa tätä, ja sillä on Tiibetin, tiibetiläinen vähemmistö, joka kärsii. Kansainvälisen yhteisön pitäisi painostaa tätä enemmän, jotta vähemmistö saisi enemmän oikeuksia, koska ei voida hyväksyä sitä, mitä siellä on tapahtumassa, koska se on raikea loikkaus ihmisoikeuksia vastaan. Meidän pitäisi käyttää kaikkia keinoja, jotta voisimme neutralisoida sitä painostusta, jota Kiina harjoittaa Nepalissa. Ja näin ole, meidän pitäisi antaa tiibetilaisille mahdollisuus äänestää, jotta ne voisivat kokoontua ja sanoa todella sitä, mitä ajattelevat. Niin kuin Puolassa tapahtui, ei voinut enää pitää suutaan kiinni. Silloin kun ensimmäiset ministerit ja presidentit vihdoin pystyvät sanomaan sitä, mitä ajattelevat. Ja toivomme, että tämä toiminta ei missään nimessä pysähdy Nepalissa meidän täytyy kaikkien pitää se mielessämme. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Mann, olkaa hyvä. 20. No. maaliskuuta noin 80 000 maanpaossa olevaa tiibettiläistä otti osaa uuden pääministerin ja hallituksen valintaan. EU-jäseniä samoin kuin Tiibetin interryhmä oli paikalla valvojana. Sveitsissä koin että kollegani eh, totesivat, että vaalit toteutuivat demokraattisesti, salaisesti ja täysin sääntöjen mukaan. Mutta Nepalissa turvallisuusviranomaiset Kiinan hallituksen painostuksesta estivät kymmenen tuhannen tiibettiläisen osallistumisen vaaleihin. Joten tällä tavalla toimeenpiteet eh, vain sortotoimenpiteet jatkuvat. Esimerkiksi vaalikiinteistöjä suljettiin. Mutta eihän Nepal, eihän se mikään vasallivaltio ole. Katmandun pitäisi todistaa, että he kykenevät vapautumaan kiinalaisten sorrosta ja että siellä on, on oikeus puhua vapaasti järjestää vaalit vapaasti ja kokoontua vapaasti. Ulkosuhdehallinnon täytyy nyt hyvin painokkaasti ottaa kantaa näihin ihmisoikeusrikkomuksiin. Sydämelliset kiitokset. Sitten ryhmien puolesta ensimmäisenä EPPn puolesta edustaja Basescu. Kiitos paljon. Nepalis viranomaiset <clears throat> eivät ole antaneet äh, hallitusta, eivät ole antaneet lupa järjestää vaalia. Ihmisoikeustilanne tässä valtiossa on huolestuttava. Minä haluaisin korostaa sitä, että tiibetiläisen yhteisön jäsenet ovat käynnistäneet tämän prosessin demokratisoidakseen instituutioitaan. Ja tämän kaltaisen aloitteen pitäisi helpottaa tilannetta, missä se sitten käynnistetäänkin. Nepalin täytyy todella näyttää, että sen demokratia on toimiva sisäisesti kuin myös kansainvälisesti. Tämä on sitäkin tärkeämpää kuin äänestys äänestyshän voitaisiin viedä vaalilautakunnalle tietoon aina 15. huhtikuuta asti. Meidän täytyy muistaa, että Nepalin hallituksen pitäisi todella hyötyä tästä tilanteesta ja todella käynnistää omalla maaperällään ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen. Silloin se voisi taata myös hyvän, naapuruus ja, teho, hyvän teho, ja tehokkaan naapuruuspolitiikan. Kiitos. Seuraavana ST-ryhmän puolesta edustaja Arsenis. Nadelfi. Hyvä arvoisa puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy taistella ihmisoikeuksien puolesta erityisesti, ei ainoastaan meidän lähinaapurustossa Pohjois-Afrikassa, mutta meidän pitää omata politiikka, joka on pysyvää, jatkuvaa niiden hallitusten suhteen, jotka eivät no, noudata ihmisoikeuksia. Edustaja Verhofstadt sanoi, että me olemme vähän tekopyhiä. Kyllä se pitää paikkansa. Joskus on vain kauppa, joka on määräävä tekijä. Meillähän on tietysti merkosursopimut, jotka hyvin ilmentävät tätä. Me uhraamme usein, siellä uhraamme seurataan joskus usein 11 prosenttiakin. Amazonin tulevaisuus on hyvin kriittinen. Nämä ö, useinhan voidaan syyttää komissiota ja tässä ajattelen komission jäsentä, joka on vastuussa kauppapolitiikasta. Hän ei ota ehkä huomioon muita EU-poliitikoja. Meidän täytyy ajatella pakolaispolitiikkaa ja nimenomaan tässä Tiibetin pakolaishallituksen politiikkaa. Meidän täytyy ajatella ei ainoastaan vain puhtaasti ihmisoikeuskysymyksiä, vaan myös niitä kysymyksiä, jotka liittyvät Rova Ashtonin toimialaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Griesbeck Alden puolesta. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Kiinan viranomaiset ovat jo usean vuosien ajan estäneet ihmisiä puhumasta. Nyt on kyse, ne, kyse Nepalista ja Tiibetin pakolaishallituksesta ja heiltä evätään nyt perusoikeudet. On ihan selvää, että Peking on löytänyt uuden liittolaisen tiibetiläisiä vainotessaan ja Nepal on se uusi liittolainen. Tämä menee paljon pidemmälle kuin on vaalipolitiikka, koska tässä on kyse siitä, että Nepalin hallitus Kiinan viranomaisten painostuksen toimesta öö, rajoittaa rajoittaa myös tiibetiläisten ilmaisunvapausta omalla maaperällään. Viime kesäkuussa Katmandussa Katmandussa viranomaiset luovuttivat pakolaisia. Me on myös kielletty ihmisiä liikkumasta. Se on hyvin tavanomaista tiibetiläisille, jotka asuvat Nepalissa. Sen takia meidän parlamenttimme pitäisikin lopettaa tämä tekopyhä hurskahtelu. Sen pitäisi tiukasti tuomita nämä painostustoimenpiteet Nepalissa ja vielä laajemmin ottaa huomioon ja muistaa ne lukuisat ihmisoikeusloukkaukset, jotka loukkaavat kansainvälisiä sopimuksia. Meidän täytyy pyytää Nepalin hallitusta lopettamaan tämä painostus ja, so, ja nämä sortotoimenpineet. Tässä on kyse hyvin surullisesta tapahtumaketjusta, jos me katsomme tämän maan kokonaishistoriaa. Nepalhan on aina ollut hyvin avoin ja ottanut vastaan ihmisiä omalle maaperälle, mutta tämä ha, nykyhallitus ei suhtaudu pakolaisiin suopeasti. Merci. Kiitos. Seuraavana edustaja Romeva Irueda vihreiden puolesta, olkaa hyvä. Kiitos. Min, niin, minusta on ikävää, että tiibettiläiset eivät saaneet osallistua näihin vaaleihin Kiinan painostuksen vuoksi, ja tämä on mielestäni pöyristyttävää. Ottaen huomioon että näillä pakolaisilla pitäisi kansainvälisen lainsäädännönkin mukaan olla oikeus äänestää. Sen vuoksi meidän pitää tuomita tämä tilanne ja meidän tulee ilmaista myös huolenaiheemme, ei ainoastaan sitä, mitä nyt on tapahtunut, vaan siitä, että kiinalaiset painostavat toista maata estämään kansalaisia toimimasta. Euroopan unionin tulisi edustustonsa, katmandun edustustonsa kautta valvoa tarkasti tilannetta. Ja nykyisessä tilanteessa emme voi enää odottaa. Kiinan sorto ja painostus on asia, jota meidän on, vastaan meidän on taisteltava. Ja äh, meidän täytyy pyrkiä avaamaan tämä dialogi nyt, muuten me emme tee sitä koskaan. No. Kiitoksia edustaja Romeva ja seuraavaksi sitten edustaja Tavarash arvoisa puhemies. Os tibetanos não tenham direito ao... Me tibetiläisillä ei ole minkäänlaista oikeutta itsemääräämisoikeukseen myöskään Nepalissa, puhumattakaan sitten, että olisi itsemääräämisoikeus omaa maahansa. Sen takia meidän täytyy muistaa, että aina on, tässä on kyse ihmisen ihmisten perusoikeuksista ja he ovat nyt valinneet pakopaikakseen maan, joka ei noudata näitä keskeisiä ihmisoikeuksia. Dalai Lama mm, vastustus ei ollut ja hänen politiikkansa ei ollut mitään demokraattista. Tämä on Kiinan viranomaisten mielipiteen ilmaus. Tämä tilanne on hyvin surullinen, että nepalilaiset ovat kieltäneet ö, normaalin vaalien toimittamisen ja ovat näin yhtyneet Kiinan viranomaisten harjoittamaan sortotoimenpiteisiin. Mutta me olemme, olemme useissa tilaisuuksissa muistaneet, että tässä ovat kyseessä kiinalaisten intressiä. Varmasti nipalilaiset ovat toimineet aivan samoin toimintaperiaatteen. Meidän täytyisi äh, muistaa, mikä on meidän velvollisuutemme EU-ssa, jotta kansalliset viranomaiset meidän maissamme myös muistaisivat painostaa, eivätkä aina olisi niin vaiti, kun tapaavat Kiinan viranomaisia. No, Kiitoksia edustaja Kovasen olevan paikalla, joten seuraavana edustaja Makovei. Supresiunea presiunea guvernului chinez, autoritățile nepaleze au împiedicat circa Katmandun viranomaiset ovat estäneet noin 20 000 Tiibetin pakolaiselta äänestämästä, jotta he voisivat valita Tiibetin pakolaishallituksen ensimmäisen pääministerin. Oikeus vapaisiin vaaleisiin, oikeus äänestää, oikeus rauhanomaisesti ilmaista mielipiteensä ovat, on, ovat keskeisiä ihmisoikeuksia sekä yksilöille että yhteisöille. Mitä enemmän on esteitä, sitä enemmän ihmisten tahdon voima äh, pyrkiä toteuttamaan näitä oikeuksia kasvaa ja vahvistuu. Tämä on todettu myös Tiibetin pakolaisten kohdalla. Heitä on estetty harjoittamasta perusoikeuksiaan. Jos Nepalin viranomaiset todella haluavat äh, synnyttää pelkoa heidän keskuudessaan, niin minä voin todeta, että se on siinä epäonnistunut. Minä pyytäisin

Kiitos. En ajatellut puhua tästä, mutta koskapa Dalai Lama vierailee ensi torstaina äh, minun kotimaassani ja hän puhuu Limerikin yliopistossa minun vaalipiirissäni ja hän varmasti tulee ottamaan tämänkin asian esiin ja Nepalin äh, sisäasiaministerin käytöksen siinä, kun se esimerkiksi on takavarikoinut tämä vaalilipuke äh, urnia. Se, mitä tapahtuu Katmandussa, on käsittämätöntä ja surullista ja se, että 10 000 ääntä jätettiin laskematta. Joten voin toivoa vain, että Euroopan unioni puhuisi yhdellä äänellä ja sitä kautta kykenisi painostamaan ei ainoastaan Nepalia, vaan myös kiinalaisia niin, että ne osoittaisivat hieman enemmän ymmärtämystä Tiibetin ja Dalai Laman suuntaan. Ja lopuksi sanon vielä, että hän on erittäin

komission edustaja Czeskovits, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten te tiedätte, noin 20 000 tiibettiläistä asuu Nepalissa vanhoilta ajoilta ja he ovat saaneet eh, toimia vapaasti, taloudellisesti ja niin edelleen. Ja eh, he ovat eh, puhuneet Tiibetin tulevaisuudesta keskenään. Viimeisimmät vaalit 20. maaliskuuta oli hyvin tärkeä tapahtuma Tiibetin ulkopuoliselle yhteisölle ja se oli askel tässä pitkässä Dalai Laaman uudistuspolitiikassa. Mutta Nepalin viranomaiset ovat nyt kiristäneet otettansa Nepalissa ja 20 000 ihmistä eivät saaneet äänestää. Viranomaiset estivät heitä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin käy kolmas lokakuuta Nepalissa viime vuonna. Silloinkin Nepalin viranomaiset sulkivat vaalipaikkoja ja estivät äänestyksiä. Katmandun edustuston ja muiden suurlähetystöjen kautta EU on pyrkinyt valvomaan tilannetta. EU on sitä mieltä, että Tiibetin pakolaisilla pitäisi olla oikeus kokoontua vapaasti, puhua vapaasti kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Ja tämän, näiden oikeuksien pitäisi olla voimassa ja pääsy Nepalin alueelle pitäisi olla voimassa ja pitää kiinni siitä herrasmies-sopimuksesta, mikä on tehty ja UNHCRn sopimusta pitäisi kunnioittaa ja Nepalin viranomaiset, äh, niiden pitäisi toimia sopimusten mukana. Ja nämä äh, tiibettiläiset, äh, jotka, on, jotka ovat saaneet pakolaistatuksen, heidän pitäisi saada pakolaistatus myös Nepalissa. Ja tulen jatossa kertomaan ja raportoimaan teille kaikista mahdollisista kehityskuluista. Paljon kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan, kunhan olemme keskustelleet kolmannesta asiasta eli Zimbabwen tilanteesta. Ja puheenvuoron saa uudemman kerran